Bellerin mietintöön liittyen. Herra Fatuzzo, yksi minuutto. Muistuttaisin tästä. Herra Fatuzzo. Signora Presidente, grazie. Eh, Puhemies, kiitos pyysin puhe, tai käyn tähän puheenvuoron suurella mielihyvällä ja mielihalulla täysistunto salissa, jossa on edustajia 27 jäsenvaltiosta ja harvoin minulla on ollut täällä näin paljon kuulijoita. Edustaja Belderin mietintö, jossa on kysymys kauppa- ja taloussuhteista Länsi-Balkaniin, minä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi antaa mahdollisuus näille valtioille tulla jäseniksi Euroopan unioniin. Ne tarvitsevat tukea vielä enemmän kuin tänä päivänä ja meidän täytyy antaa mahdollisuus parantaa kommunikaatiota Balkanin maiden ja Euroopan unionin kesken ja esimerkiksi myös parantaa matkailua ja huolehtia siitä, että nuoret ja eläkeläiset voivat elää paremmin. No hyvä sitten Mäkinesin mietintö. Edustaja Bako, yksi minuutti. Il est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 Ensinnäkin haluaisin, että pöytäkirjan kirjataan, että painoin väärää nappia McGinnesin mietinnön yhteydessä. Minä tuin täysin McGinnesin mietintöä, joka liittyy elintarviketurvaan ja voin tietenkin selittää tämän asian palvelujen kanssa myöhemmin. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy mukauttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa niin, että otetaan huomioon elintarvikkeiden saanti, varmuus. maan maanviljekin tarvitsee vaatia suunnitteluvarmuutta tulevaisuutta silmällä Pitää Meidän täytyy olla varmoja siitä, mitä tulevaisuus tuo, ja meidän täytyy saada vakaat tilanteet taulosuhteet aikaan. Viljelijöiden täytyy saada myöskin kohtuullinen tulo työstään. Tarkat yksityiskohtaiset vaikutusarviot ovat joskus tarpeellisia, kun tarkastellaan eri maatalouspolitiikan toimien seuraamuksia elintarvikkeiden saantivarmuuden kannalta. Esimerkiksi kun tarkastetaan kasvinsuojeluaineita, tarvitaan kunnolliset yksityiskohtaiset vaikutusarviot tästä. Siten otetaan huomioon myöskin elintarvikkeiden saantivarmuus silloin, kun näitä arvioita tehdään. Kiitoksia puhemies. Je donne la parole maintenant à Madame McGuinness. Sitten Rova Mäkines, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kollegoja siitä, että olette antaneet tukenne tälle mietinnölle myös Marian Harkinille hänen työstään. Tämä tekee nyt selväksi sen, mitä mieltä olemme maatalouspolitiikasta ei Euroopassa, vaan globaalisti erityisesti pyydetään sitä, että muutettaisiin maatalouspolitiikkaa kehittyvässä maailmassa ja pitäisi antaa tukea paikalliseen tuotantoon yksi miljardi euro, jonka Euroopan unioni tähän tarkoitukseen antaa, on askel oikeaan suuntaan. Minä tietysti tuen omaa mietintöä, niin tämä on nyt ajatus tulevaisuutta varten, mitä mieltä ollaan elintarviketurvallisuudesta, jos ajatellaan sitä, että 30 000 lasta joka päivä kuolee nälkään. Tämä ongelma on yhä ajankohtainen. Kiitos. Ja edustaja Somberg, yksi minuutti. Madam President, I'm grateful to you. Rouva puhemies, olen kiitollinen siitä, että sain tilaisuuden selittää, miksi äänestin tyhjää McGinnisin mietinnön yhteydessä. Tietystikin mietinnössä keskitytään erittäin tärkeään seikkaan Euroopan unioninkin kannalta, eli siihen, miten väijämättömän tärkeää on varmistaa elintarvikkeiden perheet toimittaminen niille, jotka näkevät nälkää tai jo- joilla on pula elintarvikkeista. Minä olen tietenkin tämän tavoitteen puolesta, en sitä vastaan. Mutta minun mielestäni tässä mietinnössä tässä pyritään ottamaan takapakki yhteisen maatalouspolitiikan kannalta, eikä tätä huomioon sitä, että nyt tarvitaan kipeästi uudistuksia, jälleen kerran uudistuksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Yhteinen maatalouspolitiikka ei palvele kansalaisia, ei ainakaan iso britannian viljelijöitä myöskään. Ja siksi kunnes tuo taakka on otettu pois eurooppalaisten veronmaksajien niskoilta, siihen saakka meillä on vaikeuksia. Mietinnön tavoitteet ovat kyllä kohdalla, mutta pelkään pahoin, että se epäonnistuu kuitenkin avainongelmien ratkaisussa. Kiitos. Edustaja Sikerski, yksi minuutti. Szanowni Państwo, w pełni popieram większość postulatów i stwierdzeń zawartych przyjętym przed momentem. Kiitos. Tuen suurinta osaa niistä ajatuksista, joita kinesin mietinnössä on otettu esiin elintarvikkeiden hintojen muutokset tulevat olemaan suuremmat ja tämä tulee olemaan negatiivista. Ja tämä tulee vaikuttamaan erityisesti niihin, joilla on kaikkein äh, pienimmät tulot ja jotka käyttävät suurimman osan varoistaan elintarvikkeisiin. Ja heitä täytyy tukea samoin äh, kehitysvaltiossa, kehitysmaissa kuten EU:ssa. Meidän täytyy nähdä uusi todellisuus sillä tavalla, että voisimme paremmin huolehtia elintarviketurvallisuudesta. Sen vuoksi meidän pitäisi vastustaa äh, markkinoita markkinoiden valvontainstrumenttien instrumenttien poistamista. Minusta on hyvä ajatus, että meillä olisi kansainvälinen eh, elintarvikehintojen valvonta eh, FAON puitteissa, niin että sitä ohjeltaisiin kansainvälisellä tasolla. Meidän täytyisi myös miettiä kansainvälistä eh, järjestelmää varastoinnille. Kiitos puhemies, että saa nyt kertoa, miksi minäkin äänestin tyhjää tästä mietinnöstä. Suurin osa ihmistä olipa edustipa poliittisen spektrin mitä osaa tahansa, on sitä mieltä, että elintarviketurvallisuus on hyvin tärkeää. Olemme kuitenkin eri mieltä siitä, mitä se tarkoittaa. Monen mielestä se tarkoittaa sitä, että varmistetaan, että ruokaa on tarpeeksi kaikille, kaikkialla maailmassa. Toisten mielestä tämä on tekosyy protektionismiin, eli tarvitaan ainoastaan Euroopassa tarkoittaa ruokaa eurooppalaisille. Puhutaan paikallisesti tuotannosta, usein puhutaan elintarviketurvallisuudesta, kun pyritään pitämään poissa eh, elintarviketuonti, vaikka se on usein korkealaatuista ja näin köyhissä maissa köyhät maanviljelijät joutuvat kärsimään, jos sanomme, että yhteinen maatalouspolitiikka pitää ottaa tässä perustaksi. Tämä on ihan uskomatonta. Ja Heaton Harris. Thank you, Madam President, and I concur with the comments. Kiitos puhemies. Voin yhtyä niihin kommentteihin, jotka herra kollegani tässä juuri esitti. Puoleni äänesti tyhjää kaikki tietävät, että elintarvikkeiden saantivarmuus on erittäin tärkeä asia meidän kaikkien kannalta. Sen vuoksi minua suorastaan huvittaa se tapa, jolla parlamentti käsittelee tällaisia asioita. Tässäkin mietinnössä mainitaan, ja äänestämisen puolesta, että olemme juuri luomassa itsellemme ongelmia luomalla kasvinsuojeluaineita koskevan direktiivin. Mehän juuri tässä vain kaivamme maata alta elintarviketurvallisuudelta pari minuuttia sen jälkeen, kun tähän liittyy mietintö juuri hyväksyttiin. Tämä varmistaa sen, että riittävästi elintarvikkeita ei voida tuottaa meidän mantereillamme. Sääli, ettei kukaan muu tunnu lukemaan näitä mietintöjä kuin me. Doyle. Edustaja Doyle. Thank you very much indeed. One of the biggest concerns... Kiitos. Yksi suurimpia huolia, rouva puhemies, liittyen globaaliin elintarviketurvallisuuteen on se, että saadaan aikaan kestävää elintarviketuotantoa niin kutsutussa kehittyneessä maanosassa, kuten esimerkiksi EU:ssa, niin että me voisimme viedä omaa tuotantomme ja että me emme lähtisi kilpailemaan eh, itseämme ulos maailmanmarkkinoilla nostamalla hintoja eh, niin, että ne, jotka sitten eh, asuvat alueella, jossa ei voida tuottaa omaa ruokaa sen vuoksi, että se on liian kallista tai siellä ei ole maata tai muuta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me vastaamme haasteisiin sekä ympäristö ympäristön kannalta, mutta myös globaalta kannalta. Kiitos. Monsieur Bako. Edustaja Bako. Hlasoval som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike a Kiitos liittyen tähän mietintöön, joka käsittelee elintarviketurvaa ja yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sillä pystytään ratkaisemaan ongelmat, joista minä aina puhun, eli ensinnäkin tuotantokustannusten alentaminen ja tuottavuuden lisään, lisääminen ja sitten varastojen lisääminen ja toisaalta maatalouden arvostuksen lisääminen yhteiskunnassa ja maatalouden tärkeyden lisääminen ja pitää myös YMBtä toteuttaa oikealla tavalla pitkällä aikavälillä. Ja tämän lisäksi pitää vähentää maatalouden syrjimistä YMPn metodien kautta. Krapaskan mietintöön liittyen edustaja Somberg. Puhemies, kiitos, että sain jälleen puheenvuoron. Luonnollisestikin tämä liittyy koko Euroopan unionin ytimeen. Täällä me olemme ja hyväksymme antamaan lisää rahaa siihen, että voisimme saada kansalaiset äänestämään Lissabonin sopimuksen puolesta. Väestölle on annettu mahdollisuus, jos annettaisiin sama mahdollisuus kuin esimerkiksi Irlannissa annettiin, jossa he tekevät selväksi, että he eivät halua sitä. Englannissakin pitäisi antaa se mahdollisuus ja näin pitäisi olla, koska se luvattiin heille viime vaaleissa he tulisivat myös äänestämään suurin luvuin tätä sopimusta vastaan. Ja tämä pitäisi sanoa hyvin selkeästi Euroopan unionissa. Ihmiset eivät halua sitä. Ihmiset eivät halua lisää Brysselin ja Strasbourgin keskittynyttä valvontaa. Ihmiset haluavat omat hallituksensa ja omat lainsäädäntönsä, jotka tekevät päätökset, jotka vaikuttavat heihin. Ja kunnes tämä viesti on mennyt perille, me kuitenkin täällä vain pumppaamme lisää veronmaksajien varoja siihen, että yritämme saada ihmiset muuttamaan mieltään, vaikka he eivät näin tule tekemään. Ja sitten Rova Harkin. Kiitos puhemies. Aivan siksi sanoisin, että tämä on erinomainen mietintö. Aina puhutaan siitä, että EUta pitää lähentää kansalaisiin ja puhutaan siitä, että EU-hanke ei voi edistyä, jos sieltä mukaan kansalaisia. Meillä on kahdenlaista demokratiaa. Meillä on edustuksellista demokratiaa ja osallistumisdemokratiaa ja se on tässä mietinnössä mukana, mutta tässä demokratiassa on kuitenkin kaksi puolta, eli pitää myös huomioida kansalaisten ajatukset ja huolet EUn toimielimissä ja tästä erinomainen esimerkki ovat miljoona allekirjoitusta liittyen vammaisiin ja asiakirjoista tällä hetkellä puhutaan parlamentissa. Olen eri mieltä edellisen puhujan kanssa, sillä olen sitä mieltä, että jos Lissabon hyväksytään, niin tämä tekee mainoksi sen, että kansalaiset olisivat paljon lähempänä lähempänä EUta järkyllä tavalla. Meidän tehtävämme täällä on varmistaa se, että jos Lissabon hyväksytään, niin se saadaan kunnolla toimimaan. Edustaja Hanan. Much can be inferred from the... Paljon voisi äh, johtaa tästä äh, otsikosta. Lissabonin sopimuksen mukainen kansalais vuoropuhelun kehitysnäkymättä. Mutta joka tapauksessa täytyy muistuttaa, että Lissabonin sopimus se ei ole voimassa. Se on kolme kertaa kaadettu Ranskassa, Alankomaissa ja Irlannissa kansanäänestyksissä. Jos tässä katsottaisiin sitä, miten voitaisiin parantaa kansalaisvuoropuhelua, niin ensinnäkin minusta tuntuu, että kansalaiset eivät edes ymmärtäisi näitä sanoja, kun me täällä ymmärrämme. Eli että pyritään tässä vain saamaan aikaan rahaa propagandaan niin, että ihmiset muuttaisivat mielipidettänsä. Jokainen euro eh, itse asiassa vakuuttaa ihmiset tästä huonosta ajatuksesta. Jos puhutaan vuoropuhelusta, siinä pitää olla kaksi osapuolta. Euroopan unionin täytyy sekä eh, antaa että ottaa vastaan, joka merkitsee sitä, että täytyy kansan, äänestää kansanäänestykset Lissabonin sopimuksesta arvoisa Kiitos, rouva puhemies. Kiitos, että sain tilaisuuden selittää, miksi vastustin tätä mietintöä. Kun luin tämän mietinnön otsikon, kansalaisvuoropuhelu ja Lissabonin sopimus, tästä tuli mieleen Mahatma Gandhin lausuma, kun näitä kysyttäin länsimaisesta sivilisaatiosta. No se olisi hyvä ajatus, mikä sellaisen saisi sitten aikaan. Ja kun luin tämän otsikon, kansaisvuoropuhelu ja Lissabonin sopimus, ajattelin, että no sehän olisi hyvä ajatus, eikö totta? Mikäli meillä vain olisi kansaisvuoropuhelua, mikäli olisi kaksipuolista vuoropuhelua, niin vuoropuheluhan on tietenkin aina vastavuoroista, mutta kun tarkastellaan rahoitusta ja Lissabonin sopimusta, niin havaitaan, että vain sellaiset järjestöt, jotka täysin tukevat tätä epädemokraattista sopimusta saivat rahaa. Kuinka moni järjestö, joka on vastustanut Lissabonin sopimusta, on saanut rahaa, taikka ylipäänsä pystyy toimimaan? Ei tämä ole kaksi puolista vuoropuhelua. Sen vuoksi EUn kansalaiset, mikä saisivat mahdollisuuden Lissabonin sopimuksesta ilmaista kantansa, niin kyllä varmaan sen hylkäisivät. Guerreron mietinnöstä edustaja Kamal. Rapport Guerrero, monsieur Kamal. Kamal, olkaa hyvä. Can you just remind me what it was on? Sorry. Oh, it's on fisheries. Niin, mistä oli kyse? Niin, kalastuksesta. Joo, kiitos. Kiitos niin Kyllä minä halusin tästäkin puhua, mutta minulla on tänään niin paljon sanottavaa, että olen niin innostunut kaikista siitä, mitä täällä on tänään eh, hyväksytty. Kyllä, siis yhteinen kasvuspolitiikka ja kestävä kehitys, mutta nämähän ovat ristiriitassa, jos halutaan saada aikaiseksi kestävää politiikkaa, niin pitää katsoa omaisuusoikeuksia ja markkinapohjaisia ratkaisuja, jos katsotaan niitä maita, joissa annetaan kalastajille oikeuksia, joita voidaan kaupata, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle tämä on mahdollisimman paras tapa varmistaa se, että meillä on kestävää kehitystä, ei pidä olla mitään kommunistista keskitettyä suunnittelujärjestelmää, muuten kaikki joudumme kärsimään. Keskeytämme tämän istunnon, palaamme äänestysselityksiin myöhemmin juhlaistunnon jälkeen.